Okay, friends, uh, we start uh, this uh, second part. No niin, nyt aloitamme työllisyys- ja sosiaalisuuden valiokunnan kokouksen toisen osan. Aloitamme äänestykset. Ja ensinnäkin äänestämme kirjeestä. Kyse on lausunnon hyväksymisestä EGR-hakemuksesta. Ja tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. EGR koskeva kirje. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. 34 vastaan 2. Seuraava kohta. Vastaus suulliseen kysymykseen. Henderin asia. Annamme teille nyt minuutin asettautua paikallenne ja laittaa äänestyskortit sinne koneeseen. Ja nyt sitten solidaarisuusryhmät. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Solidaarisuusjoukkoja koskeva aloite kyseessä. EPPstä yksi ääni liikaa. Hyväksytty 23 puolesta. Tarkistus 2. Se onkin rauennut, koska tarkistus 1 hyväksyttiin. Sitten tarkistus 3 raukeaa. Tarkistukset 4 ja 5 raukeavat myös. Eli tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan nyt tämäkin. Hyväksytty. Kuuden äänen erolla hyväksytty. Me haluamme poistaa tarkistuksemme seitsemän. Tarkistus seitsemän siis vedetään pois. it's withdrawn. Which one? Those, yes. Uh, amendment is withdrawn. Tarkistus seitsemän on vedetty pois. Ja myös vihreiden tarkistus kahdeksan. Onko sekin peruutettu? Ihan selvyyden vuoksi ilmoitan, että haluamme todellakin vetää tarkistuksen kahdeksan pois. Siinä lukee vielä yhdeksän, mutta kahdeksan on siis se meidän ja sen haluamme vetää takaisin. That means that we only... Tämä tarkoittaa, että meillä on siis vain tarkistus yhdeksän, josta pitää vielä äänestää. Pidetäänkö siitä kiinni? Selvä. We vote on amendment Eli äänestämme tarkistuksesta yhdeksän. Tarkistu- äh, äänestys alkaa. Amendment 9. Tarkistus yhdeksän puolesta. Painatte vihreää, jos kannatatte, ja muut painavat punaista. Äänestys on loppunut. Ja hylätty 39 vasta ääntä. Sitten tarkistus 11, äh, tarkistus 10. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty mielestäni Mikrofoni. Oh, sorry. Amendment 11. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 14. Se on yhteensopiva, mutta äänestämme kuitenkin. Sekä 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta mikrofoni. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli hyvin selvä tapaus, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. Äänestys alkaa, äänestys on päättynyt. Hylätty 36 vasta-ääntä. Tarkistus 17 raukeaa, tarkistus 18 raukeaa. Äänestämme tarkistuksesta 18. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty. 26 vasta ääntä. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. 42 puolesta. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Eli nyt tästä kysymysluonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 39 puolesta. Nyt ihan nopeasti vain. Tarkistus 19. Siinä sanotaan, että miten päivitetään päällekkäisyydet. Ja minä nyt ehdottaisin, että tätä hieman muutetaan tässä. Okay, linguistic correction, duplication.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 we shall proceed with the... No niin. Sitten yhteistyötaloutta. yhteistyötaloutta. Nel, kompromissitarkastus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys on Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus Tarkistetaan tuo 14. Äänestys alkaa ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 26 ääntä puolesta. Sitten kompromissitarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompro- tarkistus 7. 18 eh, korjaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tämä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 26. Äänestys alkaa ja nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää Mielestäni se on hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20, tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 36 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, tyhjää näyttäisi, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8, tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103. Siellä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarki- äänestitte puolesta. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 109 toinen osa. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty kahdella äänellä. Sitten tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 132 Neljä puolesta. Puheenjohtaja pahoittelee. Hyppäsi yhden yli, eli ensin 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 134 Tarkistus 134 tarkistetaan siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 138 puolesta Haluatteko siis tarkistaa 136? Se raukeaa. 135. Senkö te haluatte tarkistaa? Selvä, eli tarkistus 135 puolesta. Those are... Oh, oh, yes, we take it. So the vote is open. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. Ja nyt sitten toistetaan tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty 38 puolesta ja yksi vastaan ja kahdeksan tyhjää ääntä. Kiitämme valmistelijaa tästä työstä. now it's uh, this one. Yeah.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 Tarkistukset 27 ja 28 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. No sitten tarkistus 37 sivulla 4 minun papereissani. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 ja 40 samalla kertaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus No, se hylättiin. Ja seuraavana tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 ja 47 samalla kertaa puolesta vastaan tyhjää hyylätty. Mutta tarkistetaan koneellisesti tarkistukset 7 ja 47, joista äänestetään samalla kertaa. Äänestys päättyy. Hylätty neljän äänen erolla. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Ei vaan. Seuraavana tulee 57 ja 59. Äänestetään yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistukset 9 ja 10. Jälleen yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistukset 56 ja 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Tarkistus 60 ja tarkistetaan tarkistus 11 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty kahden äänen erolla. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Mutta tarkistetaan 13 vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 raukeaa sitten. Ja seuraavana 62. No tarkistetaan tuo tarkistus 14. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen erolla. Ja 61 tarkistus sitten raukeaa, koska se on korja- korjaustarkistus. It was a mistake in the voting. Tässä kohtaa on äänestysluettelossa ollut virhe. Seuraavana tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. En kyllä oikein nyt näe, mitä siellä äänestetään, eli tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty kuuden äänen erolla. Tarkist- kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistus 16 ja 17. Äänestetään yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta tyh- vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta. Äänestetäänkö tästä nyt? 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdanto-osan kappale tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suurille, suullinen tarkistus Henrik Calve Chambonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Ja sitten äänestetään lausuntoluonnoksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestys, joka on alkanut. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten jälleen kiitokset hyvästä ja tehokkaasta työstä tuon lausunnon parissa valmistelijalle sitten odotellaan seuraavaa äänestysluetteloa. Kiitos. Euroopan teollisuuden digitalisointi. Lauristinin lausunto. Kompromissi S ensimmäisenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 44. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty viiden äänen erolla. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 78. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljän äänen erolla. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 88. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestyslausuntoluonnoksesta näin muutettuna koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty äänin 40 puolta äänen voimin. Ja onnittelut valmistelijalle, joka on tehnyt hyvin mielenkiintoista ja fantastista työtä. Uh, uh, ne teistä, jotka eivät nyt säntä tältä muualle, niin teidän kanssanne jatkamme esityslistan kohtaan 17, joka on unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt. Odotan hetkisen tässä, että täällä rauhoittuu tämä tunnelma salissa. Okay, friends, uh, uh, if you... No niin, hyvät ystävät. Jos ette halua kuunnella seuraavaa keskustelua, joka meillä on esityslistalla ja joka on hyvin tärkeä, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt, niin teidän pitää poistua täältä salista hiljaa, jotta voin antaa puheenvuoron valmistelijalle, edustaja Lavrieux. Ja Puhun nyt sitten riittävän kovalla äänellä, että, että täällä kuullaan. Meidän on nyt annettava valmistelijalle tilaisuus tulla kuulluksi täällä valiokunnassa, joten Lavrieux, ole hyvä. Eh, Kiitos Hyvä puheenjohtaja, tämä lausuntoluonnos, josta minä olen voinut puhua jo valiokunnan kokouksessa helmikuun lopulla, tulee nyt esille uudestaan, kun tarkastellaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia rahoituskehys vuodelle 14.20. Ja tässä on kyse tämmöisestä koontiasetuksesta. Me olemme saaneet tähän kompetenssiin neljän artiklaan, jotka koskevat eri varainhoitoasetuksia. Artikla 263, jossa puhutaan EUn ohjelmasta, työllisyydestä, innova- sosiaalista innovaatiosta artikla 266, jossa puhutaan Euroopan sosiaalirahastosta, artikla 271, jossa puhutaan globalisaatiorahastosta, Artikla 213 puhutaan rahastosta, jolla autetaan vähävaraisimpia. Muut artiklat eivät kuulu meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin ja niitä tutkitaan muissa toimivaltaisissa valiokunnissa. Tämä lausuntoluonnos noudattaa näitä akseleita, joita komissio meille on luonnostellut ennen kaikkea, kun halutaan yksinkertaistaa ja halutaan tehokkaampaa joustavuutta eurooppalaisille rahastoille. Eli nämä hallinto- ja valvontasäännöt investoinneissa ja strategioissa ovat liian monimutkaisia ja toteuttaminen on vaikeata sekä hallinnoille että avun saajille ja hyödyn saajille, nimenomaan kansalaisille ja pk-yrityksille. Näin ollen nämä tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ovat selkeitä ja pyytävät paljon laajempaa ja kattavampaa yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Sen avulla voidaan rajata myös virhemarginaalia hallinnoitsijan toimesta ja myös parantaa kokonaisvaltaista to- toimintatehokkuutta ja joustavuutta Euroopan rahastojen käytössä. Tämä helpon pääsyn helpottaminen Euro- EUn rahastoihin pitää olla suuren luokan poliittinen haaste ja panos, koska se antaa enemmän tehokkuutta Euroopan rahastoille jäsenvaltioiden yritysten ja erityisten, erityisesti kansalaistemme silmissä. Tarkistuksen tavoitteet, jotka löytyvät lausuntoluonnoksessa, ovat tämän suuntaisia. Artikla 263 EUn ohjelmista sosiaalinen innovaatio työllisyys. Minun tarkistukset puoltavat parempaa joustavuutta E, näissä äsken mainituissa ohjelmissa. Sen takia toivottavasti nämä määrä, näitä määrärahoja, joita oli käytetty tietynä vuonna, voidaan siirrätä, siirtää seuraavalle vuodelle. Ja tämä koskettaa kaikkia näitä muita kolmia, kolmia muita mm, yrittäjyyttä, mikro, ja, yrittäjyyttä ja mikrorahoitusta myös nämä Nämä ohjelmat eivät enää noudata näiden kolmen elementin tarkkaa jakoa, vaan siinä on kyse minimikynnyksistä. Artikla 200 66 Euroopan sosiaalirahastosta. Tarkistukset ovat pyrkivät yksinkertaistamaan kustannuksia, jotta voimme keventää hallintotaakkaa ja vähentää virhemarginaalia hallinnoinnissa. Minä puolen myös siten, että subventointia korotetaan 150 000, kun alkuperäinen asetus, e, joka on nykyään voimassa, ehdottaa 50 000 kattoa ja komissio ehdottaa sitä nostettavaksi 100 000. Minä olen myös toivonut, että lisätään poikkeustoiminnalle julkisille valtion tuille silloin, koska taloustilanne on poikkeuksellinen vapaa, vaikea. Tämä poikkeuslupa tarkoittaa sitä, että se, tulisi, se olisi Euroopan parlamentin toimivaltuuksiin kuuluva silloin, kun myönnetään rahoja globalisaatiorahastosta esimerkiksi mielestäni se, kun on meidän velvollisuutemme ottaa huomioon nykyinen sosiotaloudellinen tilanne joillakin meidän alueillamme, niin kuin se voisi esimerkiksi olla Äh, Ranskassa eräällä alueella, joka on lähellä sydäntäni, artikla 279 globalisaation rahastosta. Tarkistuksessa ehdotetaan lisäystä mahdollisuutta jäsenvaltioille tehdä pyytää äh, yritysrypästä, jotka kuuluvat samaan sektoriin samalla alueella. Näin PK-yritykset eivät enää olisi tämän ohjelman ulkopuolella. Minä pyydän myös, että, että määrärahojen myöntämiseen annetaan maksimaalisesti seitsemän päivää aikaa sen jälkeen, kun tästä on päätetty parlamentissa, Mitä sitten tulee artiklaan 266, niin tarkistukset ovat myös samansuuntaisia, jossa korotetaan kattoa 150 000 julkisista varoista. Minä olen myös ähm, lähtenyt muuttamaan artiklaa 265, joka kuuluu regivaliokunnan toimivaltuuksiin, joka on myös meidän toimivaltuuksien alain, jossa puhutaan perussäännöistä. Minä haluaisin pyytää siihen josta puhuin äsken toisten tukien muodossa, eli silloin kun on kyse kaikista strategisista investoinneista. Eli näin yleisemmin ottaen on keskeistä ainakin, että lähdetään tarkistamaan meidän nykypolitiikkaa sen, orientoi, orientoi, sen linjauksissa. Ja joskus ei olla ihan tasa, ajan tasalla alueellisen todellisuuden kanssa. Tämän tarkistuksen myötä voidaan myös ajatella, että esirille annetaan enemmän joustavuutta ja näkyvyyttä, niin samoin kuin miten varoja myönnetään, miten niitä käytetään. Tämä, on kaikki, tämä kaikki löytyy tästä minun lausuntoluonnoksesta, niin minä kuuntelen teitä mielelläni, kuuntelen teidän tarkistuksianne. Ja eilen erehdy, meillä on aika aina päivämäärään 28. päivä maaliskuuta. Ja toivottavasti siihen mennessä löydämme kaikista parhaimmat vaihtoehdot, jotta löydämme parhaimmat varainhoitosäännöt tälle kontiasetukselle. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. J'ai failli dire les meilleurs sont là, mais je me suis retenu. En halunnut sanoa, että vain parhaat ovat jääneet paikalle, mutta pidinpä suuni kiinni, mutta tulipa nyt sanottua kuitenkin. Thank you for that. Uh, I'll give... Kiitos. Ja Bredinski saa ensimmäisen puheenvuoron. Uh, thank you, Madam Chair, and uh, I would also uh, like to thank the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän et, äh, valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Siinä on keskitytty tärkeimpiin ongelmallisiin aiheisiin tässä komission ehdotuksessa. Meitä huolettavat merkittävästi sekä tuo alkuperäinen ehdotus että osa valmistelijan ehdotuksista. Teemme niihin paljon omia tarkistuksia. Ensinnäkin tämä yleinen esittämistapa tässä luonnoksessa on sellainen, että pyritään lisäselkeyteen ja joustavuuteen. Ja tämä tekninen lähestymistapa on meistä epäonnistunut. Tämä Komission ehdotus on nimittäin hyvin pitkälle politisoitu, sillä se toisi tullessaan hyvin merkittäviä muutoksia eri rahastojen varojen yhdistelyyn ja myöskin varojen siirtoon. Ja ne eivät ole teknisiä kysymyksiä, vaan mitä suurimmassa määrin poliittisia kysymyksiä. Mihin ne rahat oikein menevät? Siitähän tässä on kysymys. Konkreettisesti ottaisin ensin esille artiklan 265 yhdessä 125 artiklan kanssa. Jos, ja tässä jälkimmäisessä käsitellään varojen siirtoja alakohtaisissa säädöksissä. Ja tämä artikla pitäisi meidän mielestämme kaikessa yksinkertaisuudessaan poistaa, sillä tämä siirto maininta on ihan väärässä paikassa, jos ajatellaan joustavuutta ja yksinkertaistamista. Ja se, että nykyisistä ohjelmatavoitteista siirrettäisiin varoja toisiin ohjelmiin, mukaan lukien nämä äskettäin luodut uuden tyyppiset rahastot ja tällaiset seikat, niin se on ongelmallista ja tämä liittyy mitä suurimmassa määrin myöskin 30a-artiklaan, joka on otettu mukaan uutena artiklana ja siinä käsitellään rakennerahastojen luonnetta ja investointirahastojen luonnetta ja siinä todetaan, että voidaan esittää pyyntöjä siitä, että varoja siirretään toisiin välineisiin ja tämä on meistä täysin sen soveltamisalan ulkopuolella, jos on tarkoitus tuoda joustoa varojen käyttöön. Sitten valiokuntamme suoraa toimivaltaa koskeva asia on työllisyys- ja sosiaalisen inkluusion rahasto ja siinä vuotuisen Rahoituksen määrä ja sen määräytyminen eri osa-alueilla on esitetty tavalla, jota emme mitenkään voi hyväksyä. Ja tämä uudistus pitää meistä hylätä. Sitä ei voida mitenkään perustella eikä tukea. Ja se muuttaa parlamentin roolia tämän kyseisen ohjelman toimenpiteiden määrittämisessä ja sitä ei voida hyväksyä. Sitten sosiaalirahastot 13 ja 14 artikloja koskevien tarkistusten selventämiseksi ei ole selvää, miten tietyt kohderyhmät pääsisivät ESR-varoihin käsiksi. Ja sidosryhmät ovat ilmaisseet tästä omia näkemyksiään ja siitä huolimatta on syytä vakavasti harkita sitä, kannattaako tähän asiaan puuttua ja muuttaa nykyistä käytäntöä. Sitten globalisaatiorahasto on hyvin kyseenalaista, jos tämä ehdotettu poisto, joka koskee nykyistä muotoilua 15 artikla 2 kohdassa. Siinäkin puhutaan parlamentin roolista ja tätä poistoa pitää siis vakavasti harkita. Ja sitten monet näistä ehdotuksista pyrkivät yksinkertaistamiseen, mutta esimerkiksi 32 artiklan kaksi kohdassa on tarkoitus muuttaa terminologiaa siten, että, että siinä otetaan huomioon uudet rahoitusasetukset ja säännökset, mutta sekin on aika pitkälle menevä toimenpide. Olemme puheenjohtaja siis valmiita keskustelemaan näistä kannoistamme ja meillä kuitenkin on paljon huolenaiheita ja kaiken kaikkiaan se, että poliittisia muutoksia esitetään meille ikään kuin teknisinä pikkuseikkoina, niin sitä kyllä vastustan jyrkästi. Kiitos. Thank you, Mr. Pirinski. Eh, Madam... Kiitos, edustaja Pirinski. On, Onko ECRn edustajia paikalla täällä? Ei, joten sitten Selimovic Aldesta saa seuraavan puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin myöskin onnitella valmistelijaa näistä tarkistuksista ja lausuntoluonnoksesta. Se on oikein hyvä perusta Tuen komission tavoitetta lisätä joustavuutta ja yksinkertaistaa näitä asioita. Ja tällä tavalla näitä rahastoja pitäisikin käyttää oikein ja hyvin. Ymmärrän, että varojen siirtoon liittyy ongelmia, mutta en näe, miten se menee tämän ehdotuksen soveltavissa soveltavisalan ulkopuolella. Mielestäni se juuri on kysymys, jonka haluaisin ottaa esiin. Monen väli, monivuotisen rahoitusohjelman välitarkastuksessa on tuotu esiin useita prioriteetteja ja kiireellisiä asioita viime vuoden ajoilta, kuten pakolais- ja maahanmuuttokriisi, ulkois- sisäiset ja sisäiset turvallisuuskysymykset, maatalouskriisi, erittäin suuri työttömyysaste, erityisesti nuorisotyöttömyys. Ja mielestäni tässä tapauksessa pitäisi hieman muuttaa näiden rahastojen ensisijaisia rahoituskohteita. Ja tämä on yksi mahdollisuus nyt saavuttaa tavoitteet paremmin niin, että muokataan ensisijaisia tavoitteita niin, että niissä huomioidaan käsillä olevat kriisit. En, en tiedä, mitä pahaa tässä olisi. Toiseksi meidän täytyy päästä nyt pois tilanteesta, jossa joku saa tietyn määrän euroja – joutuu antamaan puolet tästä määrästä jollekin toiselle, joka sitten auttaisi täyttämään kaikki hallinnolliset vaatimukset. Ja tällainen tilanne tällä hetkellä on, ja meidän pitäisi päästä siitä eroon. Meillä oli tällainen näyttely kaikista mahdollisista mm, vaatimuksista, jotka on täytettävä, kaikki lomakkeet, jotka on täytettävä, että voi saada edes avustuksia. Kysehän oli melkein kuin taideteoksesta. Se on ihan hullua, millaista byrokratiaa on. Ja nyt pitäisi todellakin yksinkertaistaa näitä sääntöjä ja menetelmiä sen suhteen, miten rahastoja käytetään. Sitten Euroopan globalisaatiorahastosta – tuen todella ja haluan tukea työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa globalisaation tuomien ongelmien takia. Ja tähän meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota, ihan sama mistä päin tulemme. Jos me emme tähän tartu, niin se ajaa populismiin. Jotkut ihmiset käyttävät tätä tilannetta hyväkseen. Ja ollessani parlamentissa olen myös nähnyt, että tätä rahastoa on käytetty ad hoc-menetelmällä tilapäisesti ja sitten jostakin kohdasta on siirrytty johonkin toiseen. Ja meidän täytyy aina on vaan sitten reagoitu kuhunkin kriisiin vähän viime tipassa. Meidän pitäisi toimia ennakoivemmin ja miettiä, miten rahoja suunnataan ennakoivasti. Ja jos me tiedämme, että jollain alalla globalisaatio saattaa aiheuttaa ongelmia, Tästäkin aiomme tehdä tarkistuksia, josissa huomioidaan nämä huomioni ja myöskin tärkeät ensisijaiset tavoitteet. Me myöskin haluamme jonkinlaisen vision, suunnitelman ja myöskin arvioinnin jonkin ajan jälkeen, että miten tässä on toimittu. Kiitos. Thank you. Eh, Kiitos. Pimenta Lopes ei näytä olevan täällä. Monika Vaan puolestaan, no ei hänkään ole paikalla. EFDDltä ei ole ketään, joten Dominik Martin saa puheenvuoron. Merci. Kiitos. Populisti vastaa ystävällemme, joka on sitä mieltä, että kysymyksiin vastaus on vastaus populistille. Mutta ehkä te joku päivä ymmärrätte, että kaikki tämä on teidän omaa syytänne. Hyvä esittelijä, eh, edustaja Lavrieux. Lavrieux myy automerkkejä eikä kattiloita. Rouva puheenjohtaja, minä pyydän teitä nyt johtamaan tätä kokousta. Me olemme täällä kollegojen kesken ja ja, koska järjestelmällisesti edustaja Martaan, edustaja Martaan. Minä pyydän, että tässä nyt että puhutaan vähän työjärjestyksestä. Minkä takia minut keskeytetään, kun käytän puheenvuoron? Ei tässä kenenkään puheenvuoro keskeytetä. Te, te jos te käyttäette puheenvuoron, niin teidän pitää ensin kysyä puheenjohtajalta puheenvuoro. Jospa edustaja Marta nyt keskittyisi tähän tekstiin, ettei hän lähtisi keskustelemaan puhumaan ihan jostain muusta, niin kuin hän teki aikaisemmin. Minä muistan, että se on tämä edustaja, joka keskeytti minut. Minä pyysin teiltä puheenvuoro. Ei, ette te saaneet puheenvuoro. Edustaja Marta. Jos joku parlamentin jäsen käyttää sanaa populisti, niin kuka tahansa meistä voi omassa päässään arvioida sitä sanaa. Olenko minä populisti? No en ole. Mutta te... No, riittää, riittää, riittää nyt rouva puheenjohtaja. Te olette joka kerta puolueellinen. Te olette joka kerta puolueellinen. Minun on pyydettävä teitä poistumaan täältä salista minä pyydän teitä poistumaan lähtö. Jos te käsittelette, jos te kohtelette minua populistisena, hän pyytää hän nimittelee minua ja keskeyttää minut rouva puheenjohtaja. Te olette järjestelmällisesti puolueellinen. I think that we have two choices. Meillä on ilmeisesti kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin se, että jatkamme kokousta asianmukaisesti tai sitten poistutte tältä saalista, jos ette pysty olemaan täällä asiallisesti. Jos nyt pidetään tästä järjestyksestä kiinni. Is. Tämä edustaja Lavriohan minulta eväsi puheenvuoron. Hän keskeytti minut. Se on myös tallennettu kameralle. Hän minut keskeytti. Take the floor. Hän on valmistelija, ettekä voi ottaa häneltä puheenvuoroa. Parole on, onko hänellä oikeus keskeyttää minut? Kun hän puhui, minä en keskeyttänyt häntä. Ei kyllä, te olette joka kerta puolueen rouva puheenjohtaja. Minun on pyydettävä tätä poistumaan täältä nyt. En poistu, koska hän minut keskeytti. En. Eh, viekää minut täältä väkisin. Se tallennetaan myös kameralle. Niin. Pyydän valmistelijaa nyt jatkamaan. Rouva puheenjohtaja. Voitte käyttää sen ajan, minkä tarvitsee. Kyllä minä voin vastata edustaja Piriskin kommentteihin, mutta hän lähti pois. Minä voin ottaa yhteyttä häneen myöhemmin, mutta jos oli sitten, niin minä nyt palaan tähän äskeiseen välikohtaukseen. Tai siis en halua sen suuremmin palata, mutta minä, äh, meidän pitää jatkaa elämäämme. Minä halusin vain huomauttaa edustaja Martinille, hän tietää aivan hyvin, miten minun nimeni äännetään. Tämähän on kaikki tallennettu kameralle. Kameraan se on myös, ei minun nimi ole Lavrier, minun nimeni on Lavrieux ääntäköön kukaan miten tahansa, mutta en minäkään lähde täällä äh, irvailemaan tai vääntämään kenenkään nimiä väärinpäin. En minä tässä nyt näe minkäänlaista hyökkäystä tai mutta minua olisin erittäin mielelläni kuunnellut hänen sisällöllisiä kommentteja. Herra Martin on varmasti valmistellut näitä kommentteja kaikille läsnä oleville edustajille, joista ehkä me olisimme voineet olla joistakin yhtä mieltä, joista ei näin, ja sitten olisimme voineet jatkaa tätä tämän tekstin syventävää tarkastelua ilman mitään nahistelua, jotta voisimme todella jatkaa keskustelua tästä täysistunnossa, mutta toivottavasti kaikki täysistunnossakin tullaan kuvaamaan tämä. Tästä saattaa tulla vieläkin mielenkiintoisempaa me valiokunnissa teemme kyllä sisällöllistä tarkkaa työtä. Minä olen valmis, jos edustaja Mahtaan haluaa tulla tapaamaan minua tästä asiakirjasta, ehdotuksista, rakentavia. Varmasti hän niitä tekee, mutta ei hän varmastikaan ole yhtä mieltä kaikesta, mutta jos me olisimme yhtä mieltä kaikesta, me olisimme samassa ryhmässä, mutta näinhän ei ole. Mutta me voimme jatkaa työtä yhdessä, jos hän haluaa. Sen jälkeen, kun tämä äskeinen kahakka ja tunnelma, kahakkaan ja tunnelma on täällä laantunut. Ja varmasti Varmasti tässä muut kollegat ajattelevat samalla tavalla. Annan puheenvuoro komissiolle. Seuraavaksi Rova Grisard komission edustajana. Voilà. Euh, ce monsieur, pour que tout le monde bénéficie de la traduction. Rouva puheenjohtaja, kyllä tämä nyt vähän riittää. Jos Täällä yksi kollega on, on samaa mieltä. Ei tässä nyt ollut minkäänlaista hyökkäävyyttä tai sokeravaa. Tämä, täällä kollegas on samaa mieltä kanssani. Hän hän loukkaa täällä nyt ihmisiä, koska täällä sanotaan, että täällä on kaverit ja jotkut ääliöt. Ei täällä nyt olla missään koulun alakoulu, ala, ala-asteella välitunnilla. Olenko minä nyt se provokaattori tässä salissa? Annetaan olla. Ei täällä nyt ehkä voida jatkaa keskustelua. Ei ehkä pidä ehkä jatkaa tätä keskustelua tänä iltapäivänä. Can we give the floor to the commission? Voidaanko nyt antaa komissiolle puheenvuoro? Haluaisimme kuulla komission jäsenen, komission edustajan kommentit. Komissio a bien pris note des commentaires et attend les amendements avec... Euh, Komissio odottaa tarkistuksia suurella mielenkiinnolla ja on, lukenut tuon lausuntoluonnoksen. Kiitos. Jutta Steinryk. Niille, jotka eivät viime kaudella olleet täällä vielä, niin kerran, että minä olin esittelijänä Iisi-ohjelmassa. Ja Ja tässä nyt ei niinkään ole kysy, kyse muusta kuin siitä, että komissio haluaa tätä EASI-ISI-ohjelmaa takaoven kautta, kettien kautta muuttaa jälkikäteen. Ja siksi komissio on tehnyt nyt tämän ehdotuksen. Oli esimerkiksi Progress-ohjelmaa, jossa käsitellään työoloja, sosiaalista osallistumista, mikroluottoja, tämän tyyppisiä asioita. Ja EURES-liikkuvuusohjelma ja rajat ylittävien kumppanuuksien tukiohjelma. Näitä on käsitelty aikaisemmin ja niille on tietyt prosentit määritetty. Ja nyt komissio sitten tämän ehdotuksensa kautta komissio haluaa tuoda takaisin keskustelun alkuperäisen ehdotuksensa, joka parlamentin ja neuvoston käsittelyssä muuttui. Ja mielestäni ei ole asiallista se, että tämän parlamentin poliittisia päätöksiä komissio jälkikäteen pyrkii uudestaan muuttamaan kokeilemaan ja että josko nyt onnistuisi. Me otimme tiettyjä asioita huomioon näitä ohjelmia arvioidessamme ja pyrimme ajamaan alas sellaisia, joilla ei meidän mielestämme ollut tulevaisuutta. Ja toivoisin, että nyt kun me esimerkiksi ISI-ohjelmasta parlamentin kannan muodostimme ja muutimme sitä poliittisesti, niin olisi kyllä hienoa, että komissio ei pyrkisi uusilla ehdotuksilla peruuttamaan parlamentin aiempia päätöksiä, sillä tässä ohjelmassa ei oteta huomioon kolmansien valtioiden kansalaisten integroitumista työmarkkinoille. Ja sitä varten on nyt aivan toisia uusia ohjelmia ja siksi haluan kiinnittää kollegojen huomioon siihen asiaan, että mikä komission todellinen tarkoitus näiden ehdotusten taustalla on, ja sehän on se, että parlamentin enemmistön poliittista kantaa pyritään pyörtämään tekemällä uusia ehdotuksia samoista aiheista, ja tämä vaarantaa kumppanuuksia myös kolmantien, kolmansien valtioiden kanssa. Thank you. Uh, Mr. Kiitos. Sitten edustaja Lavrieux, haluatteko kommentoida tätä? No, je pense va... Ehkä me voimme tavata myöhemmin, miten me voimme tavata, parantaa tätä versiota ja päästä keskenämme sopuun tästä aiheesta. Thank you. Uh, deadline for... Kiitos. Tarkistusten määräaika on 28. maaliskuuta puolilta päivin ja hyväksytään tai käsitellään toinen ja kolmas toukokuuta täällä meillä ja vastaavassa valiokunnassa 11.5. ja sitten täysistuntokäsittely kesäkuussa tai kesän mittaan tänä vuonna. Sitten jatkamme tätä kokousta 4B001 salissa Kyseessä on yhteinen kuulemistilaisuus, joka pidetään yhdessä juuri valiokunnan kanssa jurin kokoustiloissa. Ja kyseessä ovat työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan yhteinen kuuleminen perussäännöstä yhteisötalouden ja solidaarisen talouden yrityksille. Ja tämä kuuleminen alkaa kello viisi ja suosittelen osallistumista tähän tilaisuuteen. Osa valiokuntamme jäsenistä käyttää siellä myös puheenvuoroja. Huomisaamuna puolestaan aloitamme toisessa salissa tai jälleen toisessa salissa kuin omassamme. Ja se kokoustila on sama, jossa tänään viemme tämän kokouksen ja kuulemisen loppuun. Ja silloin meillä on yhteinen kokous kulttuuriasioiden valiokunnan kanssa. Kiitos siis tästä. Ja palataan sitten myöhemmin siihen, että mitenkä täällä kokoussalissa on tarkoitus kohdella toisiamme, kun meidät on kansalaisten äänillä tänne parlamenttiin valittu. Kiitos.